vuoden jälkeen Pakistanille annettaisiin jälleen mahdollisuus, että se voi kulkea eteenpäin tällä tiellä ja se allekirjoittaisi myöhemmin myös Geneven yleissopimuksen. Kiitos. Kiitos. Keskustelu tästä aiheesta on päättynyt. Mietinnöstä äänestetään huomenna kello 12. Seuraava kohta esityslistalla on äh, edustaja Kasakin mietintö kauppa- ja taloussuhteet Turkin kanssa. Komission jäsen de Huh, tervetuloa. Kiitoksia rouva Malmström. And as we are you... Ja annankin ensin puheenvuoron esittelijä Herra Kasakille neljä minuuttia, hyvä. Kiitos puhemies, hyvä komissaari, hyvät kollegat. Perusargumentti tälle mietinnöllä on, että Turkki on yksi suurimmista EUn kauppakumppaneista. Se on 17 maailmantalous, kuudes Euroopassa ja seitsemäs kauppakumppani Euroopan unionille taloudellisesti laskettuna. Kauppavaihto Turkin kanssa äh, saavutti huippunsa vuonna 2007 tuhannella miljardilla eurolla. Pääsuuntaviivat mietinnössäni voi vetää yhteen seuraavasti. Ensinnäkin tulliliitto perustettiin vuonna 1996. Sillä on suuri merkitys taloudellisesti ja kaupallisesti, mutta silti on muita kuin tariffiesteitä ja Turkin pitää päästä näiden esteiden yli. Komission on pysyvä, pysyttävä sitoumuksissaan kaupan alalla Turkin suhteen ja käytettävä tehokkaasti kaikkia eri vaihtoehtoja sekä komiteaa ja tulli sekä komiteaa muun muassa Turkin kanssa. Turkki ei saa suosia 15 prosentilla julkisissa hankinnoissa omia tuottajiaan. Kun Turkilla on vapaakauppasopimus kolmansien maiden kanssa, Ja se, että EUlla on näitä sopimuksia, mutta Turkilla ei, niin se on selkeä kaupan este. Ja meidän pitäisi poistaa sellaiset esteet, joita näiden sopimusten solmimisella on. Komission pitää varmistaa, että Turkki integroidaan vaikuttavuusarviointeihin mm, näiden vapaa-kauppasopimusten suhteen. Sitten mitä tulee väärännöksiin, se on vakava ongelma-alue kauppasuhteissa, kahdenvälisissä sellaisissa Turkin kanssa, ja Turkin on sovellettava tehokkaasti lainsäädäntöään tällä alalla, erityisesti teollisten tekijänoikeuksien osalta ja immateriaalioikeuksissa. Turkki on myös hyvin voimakas paikallinen vaikuttaja sen geopoliittinen asema on hyvin merkittävä ja sen naapurimaat antavat uusia mahdollisuuksia lähentää taloudellisesti eh, näitä maita Euroopan unioniin. Naisten heikko osallistuvuus työmarkkinoille on selkeä vaje Turkille ja Turkin on ryhdyttävä toimenpiteisiin tilanteen parantamiseksi. Neuvoston ja komission on uudelleen tutkittava viisumimenettelyt, jotka rajoittavat vapaata turkkilaisten yrittäjien liikkuvuutta ja rekkojen, rekkokuskien liikkuvuutta Euroopan unionin alueella. Ja Euroopan unionin on sovellettava yhteisön tuomioistuimen päätöksiä asiasta. Minulla olisi kaksi tarkistusta liittyen uusiin tilastotietoihin. Yksi on lyhyt kommentti, nimittäin kansanäänestyksessä äänestettiin muutoksesta, joka muuttaa demokratisointiprosessia Turkissa ja toivon, hyvät kollegat, että keskustelu täysistunnossa heijastelee sitä yhteistyön henkeä ja rakentavaa henkeä, joka meillä on ollut valiokunnassakin. Kiitos, herra Kasak, komissiasen de Gucht. Mr. President and, uh, Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin kiittää herra Kasakia siitä, että eh, hän on laatinut tasapainoisen mietinnön Turkista. Ja haluan kiittää Intavaliokunnan jäseniä myös heidän panoksestaan tähän mietintöön. Tässä puhutaan enimmäkseen EUn ja Turkin tuliliitosta, mutta muistakin asioista, eli tieliikenteestä, viisumeista ja muista, mutta en aio puuttua niihin, koska olen kauppakomissaari. Minä voin muistuttaa teille, että EU, tai Turkki on erittäin tärkeä EUn kauppakumppani. Turkki on todellakin EUn seitsemäs kauppakumppani ja EU on äh, pääasiallinen äh, kauppakumppani Turkille ja äh, se on ainoa. Turkki on ainoa sellainen maa, jonka kanssa on tulliliitto tässä koko luokassa. Ja la- mm, tässä puitteet on tulliliitto ja se on äh, kehittänyt äh, kauppaa niin, että kumpikin on hyötynyt ja äh, monia ongelmia silti on jäljellä ja monet johtuvat siitä, että Turkki ei ole täysin täytäntöönpannut tulliliittoa ja Nämä ovat olleet ratkaisematta monia vuosia. Sen sijaan EU on täysin täytäntöönpannut tulliliiton. Komissio tarjosi muutama vuosi sitten Turkille mahdollisuutta syventää tulliliittoa ja viedä päätökseen lisäsopimukset, jotka olisivat kattaneet julkiset hankinnat ja palvelut, mutta Turkki ei ole tätä vielä hyväksynyt. Komissio on valmis eh, jatkamaan eh, sitä, että parannetaan nämä kahdenvälisiä suhteita eh, Turkiin ja haluamme myös puuttua turkilaisten huolenaiheisiin, jotka liittyvät EUn suhteisiin kolmansiin maihin. Teknisesti on mahdollisimman paljon annettu tietoa Turkin osapuolelle tässä neuvotteluissa, kauppaneuvotteluissa muiden kanssa ja olemme viitanneet myös EUn eh, e eh, ja Turkin väliseen eh, sopimukseen myös vaikutusten arvioinnissa. Mm, on myös tiettyjä huolia, mutta me olemme tiedottaneet myös että kumppaneille asioista ja painotamme, että heidänkin pitäisi viedä päätöksen sopimuksensa Turkin kanssa ja tämä, ne nämä sopimukset ovat äh, mukana joko artiklas, artiklana tai sitten äh, lisäpöytäkirjana. Minä olen pahoillani siitä, että tilanne ei ole parantunut, mutta voin vakuuttaa teille, että teen parhaani, jotta voin äh, taata sen, että EU ja Turkin tulliliitto toimii mahdollisimman hyvin. Tässä on tiettyä vastustusta eh, Turkin osalta, että täytäntöön pantaisiin eh, tullisopimus täysin. Tässä painotetaan eh, niitä toimenpiteitä, jotka eivät ole tulliunionin mukaisia. Ja tässä kehottaisin, että Turkki lähtee parantamaan tulliliiton toimivuutta ja lähtisi neuvottelemaan niistä lisäsopimuksista, jotka parantaisivat edelleen kauppasuhteita. Haluan kertoa teille, olen henkilökohtaisesti sitoutunut siihen, että parannetaan näitä kauppasuhteita. Ja Turkin ministeri juuri otti minun yhteyttä ja olen, minua on kutsuttu Ankaraan tulevina kuukausina ja todellakin toivotaan, että päästään eteenpäin ja saadaan nopeasti ratkaistua ja ratkaistua nimenomaan nämä kauppaongelmat. Kiitos. You, commissioner. Kiitos komission jäsen. Sitten poliittisten ryhmien puhujat Rouva Quistot Robol EPPstä puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Vielen dank. Kiitos puhemies. Arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Turkki on tärkeä kauppakumppani EUlle ja päinvastoin. Vaikka Turkin kauppa on hyvin monimuotoinen, niin me olemme kuitenkin suurin kauppakumppani. Mutta totta kai hyväkin voidaan vielä parantaa ja siihen tämä mietintö pyrkii. Turkilta vaaditaakin, että se laskisi suuria tullimaksuja ja se myös poistaisi esteet, mitä tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen tulee. Byrokratiaa tulisi vähentää, se parantaisi myös kauppaa. Turkki on tehnyt parannuksia. Komission jäsen jo viittasikin niihin, mutta kuitenkin Turkki saisi enemmän ulkomaisia investointeja, jos muun muassa mm, teollis- ja tekijän oikeuksia pystyttäisiin parantamaan niin, että Turkki todellakin pitäisi säännöistä kiinni. Lainsäädäntöä ei toteuteta riittävän tehokkaasti Turkissa. Turkin tulisi myös allekirjoittaa lisäpöytäkirja, mitä assosiaatiosopimukseen tulee tavarat eivät pysty liikkumaan vapaasti, nämä esteet täytyy poistaa. Vielä viimeinen lause. Kun keskustellaan Turkista täällä parlamentissa, niin hyvin usein siinä ovat tunteet mukana. Siksi minä haluaisin erityisesti kiittää esittelijä siitä, että hän onnistui hyvin avoimesti tekemään yhteistyötä kaikkien varjoesittelijöiden kanssa niin, että saatiin aikaiseksi teksti, joka heijastaa kaikkien mielipiteitä. Tämä äänestys valiokunnassa näytti myös tämän. Kiitos, Era Kasak. Kiitoksia, Rova Rovol. Rouva Baltsaani, sosiaalidemokraatista kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Presidente, l'Unione Europea e la Turchia... Kiitos puhemies. Euroopan unionilla ja Turkilla on hyvin syvät kauppasuhteet. Tulliliitto on mahdollistanut kaupan volyymin kasvattamisen EUn ja Turkin välillä 100 miljardiin euroon vuosittain, se on suuri luku. Mutta ennen kaikkea Turkin poliittinen asema, geopoliittinen asema Kaukasuksen alueen, Mustanmeren ja Välimeren välillä. Turkissa on kuitenkin äh, erilaiset trendit kuin Euroopassa. Se on nuori valtio sillä tavalla, että se kohtaa nyt merkittäviä haasteita ja se täydentää monella tavalla erilaisuudellaan äh, yhteistyötä EUn kanssa – tässä on siis äh, molemmin puolista ja vastavuoroista hyötyä saatavilla. Ja siksi ei kannattaisi heittää hukkaan tätä potentiaalia hedelmällistä alustaa investoinneille esimerkiksi. Turkki katsoo yhä enemmän Afrikan, lähi ja Venäjän suuntaan. Tulliliitto ei vielä, äh, sitä ei vielä sovelleta muun muassa julkisiin hankintoihin – ja on edelleenkin merkittäviä esteitä kansainvälisessä kaupassa. Siksi meidän on tehtävä työtä, jotta voimme poistaa nämä kaupan esteet. Tämän illan mietintö, josta äänestetään huomenna, osoittaa oikeaan suuntaan. Meillä on sellaisia alueita, joilla potentiaali on saatava kasvamaan. Energia-ala, infrastruktuuri, perusrakenteet esimerkiksi. Esittelijä herra Kazak on laatinut erinomaisen mietinnön. Kiitän siitä. No. Kiitos. Edustaja Rinaldi, kaksi minuuttia. Eh, Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, hyvä komission jäsen. Minä olen tyytyväinen Kasakin mietintöön. Siinä sanotaan lyhyesti että meillä on erinomainen väline, jonka avulla voimme kehittää suhteitamme eh, Turkin kanssa. Eh, tämä eh, tärkeä. Tässä on geopoliittinen asema hyvin tärkeä Kaukaasiassa, Välimerellä. Ja täytyy muistaa, että Turkki muistuttaa aivan tamman päätä, laukassa olevan tamman päätä joka on tullut Välimerestä ja haluan muistuttaa, että tämä asia on täysin mietinnön ytimessä ja meidän täytyy tässä myös päästä ratkaisemaan Kyproksen ongelma. Muistuttaisin tästä kohdasta 11 mietinnössä, eli Kypros-kysymys ja niinpä Ruva Balsani muistutti, että on olemassa tiettyjä ongelmia, jotka liittyvät väärennöksiin, teollisia tekijänoikeuksiin. Nyt on puhuttu myös siitä, miten sovelletaan tulliliittoa palveluihin ja julkisiin hankintoihin, mutta nyt onneksi Välimeri muuttuu eh, ja Turkisen mukana eh, sellaiseksi maaksi, jossa eh, tunnustet, jossa nähdään merkittävää kasvua. Kiitoksia. Sitten Franziska Keller, yksi minuutti. Thank you. I would like to congratulate... Kiitos. Onnittelisin esittelijä erinomaisesta mietinnöstä. Mietintö osoittaa, kuinka tärkeä kauppakumppani Turkki on EUlle ja toisinpäin, ja kuinka tärkeä tuliliitto on – Paljon ongelmia on vielä käsiteltävä molemmilla osapuolilla Turkissa ja Euroopan unionissa. Turkissa tulee vahvistaa muun muassa työntekijöiden oikeuksia, mutta meillä on myös ongelmia täällä Euroopan unionissa. Yksi on tämä viisumivapauskysymys. Sitä ei pitäisi vapauttaa pelkästään liike-elämän ihmisille, vaan myös opiskelijoille, turisteille ja muille, jotta voimme vahvistaa yhteistyötä ei pelkästään valtioiden välillä, vaan myös ihmisten välillä. Mitä tulee vapaakauppasopimuksiin, meidän on sitoutettava Turkki täysin neuvotteluihin, koska nämä vapaakauppasopimukset vaikuttavat niihin täysin. Suhteet Turkkiin pitää pitää oikeudenmukaisina ja on ilmaistava selkeästi, että EU on sitoutunut lupauksissaan tervehtimään Turkkia uutena jäsenvaltiona, jos Kööpenhaminan kriteerit täytetään. Kiitos. Kiitos. Kuen puolesta edustaja Trianta Fillides. Kiitos, puhemies. Kansanäänestyks oli myönteinen, mitä perustuslain muutoksen tulee, mutta tämä on ainoastaan yksi tärkeä kysymys. Vähemmistöryhmät eh, äänestivät tyhjiä, koska he odottivat pidemmälle meneviä muutoksia. Työntekijöiden oikeuksissa täytyisi ottaa myös ilon sopimukset huomioon. Me haluamme painottaa sitä, että edistys sen ei tule ole, olla ainoastaan taloudellista, vaan tässä täytyy olla myös poliittinen viesti meidän taholtamme. Ennen kaikkea, mitä lisäpöytäkirjaan tulee, koska sillä on hyvin kauaskantoisia vaikutuksia, mitä liittymisneuvotteluihin tulee. Jos haluamme aikaan saada hyvät suhteet, niin silloinhan täytyisi toimia niin, että ottaisiin Kyproksen presidentin eh, ehdotus huomioon ja antaa alue oikealle omistajalle takaisin, että tämäkin alue pääsisi takaisin EU-hun. Tämä vahvistaisi myös eh, Turkkia taloudellisesti. Kiitos. For Europe of Freedom and Democracy, the of... Edustaja Dartmouth. Kiitoksia puhemies. Tässä kuvaillaan Turkia niin, että se olisi kuudenneksi suurin Euroopan talous. No niin, tässä voi kysellä. Tämä kokonaismaa-alue Turkissa on yli 300 000 neliömailia. Siitä ainoastaan 3,5 prosenttia alle 10 000 mailia on Euroopassa voidaanko EU-ssa kategorisoida Turkki sitten EU-eurooppalaiseksi maaksi. 95 lähtien on ollut tulliliitto olemassa ja Andorra ja tässä on hyvin vähän pieniä maita, jotka ovat vastaavassa asemassa. Ja tällä tavoin Turkista tulee maa, jolla on sopimus ja siitä tietyt seuraukset, jotka ovat täysin tarpeettomia. Ja tämä on asia, josta väitellään jo pitkään. Madame Stassen, for one and a half minute. Kiitos. Edustaja Stassen, puolitoista minuuttia. Kiitos, puhemies. Arvoisa puhemies, meillä on edessämme mietintö, joka käsittelee kauppa- ja taloussuhteita Turkin kanssa. Vuodesta 1996 Tulliliiton perustamisesta saakka suhteet vapaa-kauppa-alueen suhteen ovat kehittyneet. Ryhmämme on sitä mieltä, että meidän pitäisi päästä byrokratiasta eroon ja kaupan esteistä eroon. Samalla pitää pitää mielessä se, että yhteistyö pitäisi rajoittua pelkästään kauppasuhteisiin. Meidän puolueryhmämme vastustaa Turkin EU-jäsenyyttä ja sen integroitumista. Euroopan unioni voi käydä kauppaa kaikkien maailman valtioiden kanssa, Japanin, Israelin ja Yhdysvaltojen, eikä se tarkoita sitä, että niistä pitää tehdä EUn jäsenvaltioita. Vapaakauppa Turkin kanssa ei voi olla ikään kuin eteinen sille, että sitten astutaan sisään Euroopan unioniin kokonaan sen kanssa ryhmälläni on ongelmia. Kauppasuhteet on hyvä asia, mutta ei jäsenyyttä. Kiitos. Our next speaker on the... Kiitos. Seuraavaksi äh, edustaja Uomen Räyten. Kiitoksia puhemies. Äh, äh, minä haluaisin tässä yhteydessä onnitella esittelijää siitä, että hän on tehnyt näin selkeän asiakirjan. Olen samaa mieltä hänen kanssaan. Me olemme saaneet paljon tästä sopimuksesta. Sekä turkkilaiset että eurooppalaiset ovat hyötyneet, mutta tämä tulliliitto ei ole vielä loppuun saatettu, niin kuin komission jäsenkin jo sanoi. Meillä on merkittäviä mahdollisuuksia tätä kautta Turkin kanssa kaupallisessa elämässä. Edelleen on teknisiä esteitä, jotka pitää poistaa tieltä ja me voisimme järjestää asiat. Meidän täytyy tässä torjua myös väärennöksiä, koska monet eurooppalaiset merkit kärsivät todellakin tästä väärennystoiminnasta on muun muassa leluja, jotka ovat väärennettyjä ja ne ovat todella vaarallisia. Nyt kun katsotaan sosiaalista sosiaalitaulutta, niin täytyy ottaa huomioon myös AY-liikkeen oikeudet. Jos haluamme sosiaalisen markkinatalouden, niin siinäkin pitää mennä eteenpäin. Ja sitten äh, energiakysymykset. Meillä on yhteisiä etuja Turkin kanssa ja niinpä meidän pitää sitoutua tähän asiaan. Äh, viisumit sitten. Äh, minä olen usein huomannut, että on ihmisiä, joilla on ongelmia Turkissa, koska heillä heitä kohdellaan eri tavoin ja kiinnittäisin komission sen huomiota tähän. Arvoisa puhemies, vielä olennainen kysymys Turkista. Lisäpöytäkirjan soveltaminen assosiaatiosopimuksessa. Erittäin hyvä, että se saataisiin tehtyä, ratifioitua ja vasta sitten saadaan pois tieltä merkittävä este ajatellen sitä, että suhteemme paranevat kaupallisesti. Arvoisa puhemies, minun mielestäni eh, tämä on hyvä mietintö ja varmasti me vielä palaamme näihin kysymyksiin. Kiitos. Edustaja Arif seuraavaksi. Monsieur le président, monsieur le commissaire. Kiitos. Hyvä komissaari, puhemies, hyvät kollegat. Ensin yleiskommentti tähän mietintöön, joka minun mielestäni heijastelee suhteita Turkkiin, vaikka onnittelenkin esittelijää ja varjoesittelijää, niin heijastelee minkälaista kuvaa. Mielestäni se on epäselvä kuva, jota tätä, tämä mietintö heijastelee. Kansainvälisten suhteiden valiokunnassa tässä mielestäni ei ole käsitelty kaikkia tärkeitä asioita. On rajoitettu vain kauppasuhteisiin ja toisaalta toisessa vaakakupissa on sitten Turkin jäsenyys. Turkkia olisi käsitelty kuin kolmantena valtiota, valtiona eikä tällaisena hakijana maana, jolla on erityiset ominaisuudet, erityiset ehdot, joita siihen sovelletaan. On vaikea sanoa, että Tämä mietintö heijastelee todellisesti suhteitamme Turkkiin ja toisaalta Turkin suhtautumista EUn. Mielestäni se, että tässä olisi pelkkä kauppakumppanuus tai toisaalta sitten toisella puolella jäsenyys. Mielestäni pitää miettiä tarkkaan, minkälaista viestiä haluamme lähettää tästä asiasta. Se, että otetaan tällä tavalla etäisyyttä Turkin ja EUn välillä. Nimittäin kumppanis, kumppanuus vaatii tietenkin rehellisyyttä, mutta myös luottamusta. Turkin pitää ponnistella kovasti, jotta se voi syvällisesti uudistua, ja, mutta, mutta meidän puoleltamme on osoitettava myös luottamusta ja annettava myönteisiä merkkejä, signaaleja Turkille. Muutamia päiviä sitten kansanäänestyksessä päätettiin perustuslain muutoksesta, ja he pyrkivät nyt saamaan lainsäädäntönsä yhdenmukaiseksi EUn kanssa. Tie on vielä pitkä ja ponnistukset ovat kovia, mutta meidän pitää ei kuitenkin varoa asettamasta lisää esteitä ja varmistaa, että lopputavoite eli liittyminen EU-hun saavutetaan. Kiitos. Sininen kortti. Olkaa. Oletteko valmiit vastaamaan kysymykseen? Niin. No onko puhujalle tullut mieleen, että tämä uudistettu perustuslaki, johon viittasitte, se merkittävästi vaarantaa oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja hyväksyttekö te sellaisen asian? We have a clear question. Selkeä kysymys, voisitteko vastata? Je retiens toujours que les bonnes choses. Niin, hyvät asiat monimutkaisessa uudistuksessa viesti siitä, että demokratia edistyy ja armeijalla on pienempi paino mielestäni, niin se on oikea signaali. Tietenkin voimme aina syytellä asioista, joita ei ole ihan täyteensä saavutettu. Kuitenkin tämä on askel eteenpäin. Enkä ole pessimisti luonteeltani. Mielestäni kaikki ponnistelut Turkissa ovat oikeansuuntaisia suuntaisia ja kuitenkin meidän pitäisi tukea heitä tässä pyrkimyksessä. Kiitos.

Ensinnäkin kohta 26 ja energiakysymykset. Olen ymmärtänyt asian niin, että komissio ja parlamentti ovat ehkä hieman yliarvioineet Turkin merkityksen, koska Turkki itse ei tuota energiaa. Turkki on transitmaa, mitä energiaverkostoihin tulee onhan meillä myös muita verkostoja, joiden kautta me voimme tuoda energiaa. Eli meidän tulisi olla realistisia ja meidän täytyy ottaa huomioon, että energialalla projektit kuten Nabuko muun muassa ovat suunnitelmatasolla. Kuten sanottua, Turkista me emme suoraan saa energiaa, mutta kuitenkin sillä itsellään on suuri energian tarve. No sitten toinen huomio. Me puhumme nyt kaupasta. Ja me emme voi puhua näistä kysymyksistä, kun Turkissa kopioidaan eurooppalaisia tuotteita. Emme voi tässä avata kaikkia ovia ja portteja turkkilaisille tuotteille. No, äh, osittainhan nämä kopiot ovat ihan hyviä, mutta kuitenkin ne ovat kopioita eurooppalaisista tuotteista ja meidän täytyy estää se, että Anatoliasta tuodaan tällaisia kopioita, koska ne vahingoittavat Euroopan markkinoita. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Papastamkos, puolitoista minuuttia. Me tiedämme, kuinka tärkeät kauppasuhteet Turkin ja Euroopan välillä ovat. EPP on ottanut vastuullisen kannan tähän asiaan ja vaikuttanut kykyjensä mukaan tasapainoittaakseen alkuperäistä mietintötekstiä. Me pyydämme Turkkia täyttämään välittömästi kaikki ne velvoitteet, jotka liittyvät lisäpöytäkirjaan assosiaatiosopimuksessa – ilman, että asiassa syrjitään ja muistutamme siitä, että jos Turkki ei noudata näitä sitoumuksiaan, kaikki neuvottelut tulevat siitä kärsimään. Rova muiden muassa on korostanut Turkin merkittävää asemaa. Sehän on yksi tärkeimmistä väärennösten tuottajista. Se on sellainen maalista, joka ei suojele riittävästi immateriaalioikeuksia, teollis- ja tekijänoikeuksia. Euroopan yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja kauppapolitiikka pyrkivät puolustamaan kansainvälistä oikeutta, kuten YK peruskirjakin, ja tekemällä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, jotka noudattavat näitä perusoikeuksia ja perusvaatimuksia. Myös Lissabonin sopimuksessa nämä mainitaan. Turkkihan on hakemassa EU-jäsenyyttä ja siksi Turkin on sopeuduttava EU sääntöihin. Kiitos. Edustaja Kutas, yksi minuutti. Turkia este al șaptelea partener comercial. Kiitos. Turkki on seitsemänneksi tärkein kauppakumppani Euroopan unionille. Turkki ja EU ovat olleet hyvin pitkään taloudellisissa kumppanuussuhteissa ja molempien osapuolten täytyisi pyrkiä ratkaisemaan kaikki ongelmat ennen kaikkea, mitä vapaakauppasopimuksiin kolmansien maiden kanssa tulee. tulli liittoa täytyy vahvistaa myös maataloustuotteet ja palvelut tulisi ottaa huomioon ja myös viisumiongelmat tulisi ratkaista. Me tarvitsemme tiiviimpää yhteistyötä, mitä kauppapolitiikkaan tulee. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Euroopan unionin täytyy antaa selkeä merkki Turkille, jotta voimme myös välittää mm, perusoikeuksia eteenpäin. Kiitos. Edustaja Paska, yksi minuutti. Turecko je jedna z krajín, ktorá čas roku... Kiitoksia puhemies. Nyt on neuvoteltu assosiaatiosopimuksista melko pitkään ja nämä ovat pitkiä neuvotteluja. Turkki on edelleen hyvin kaukana nyky-Euroopasta. Tällainen liikekumppanuus voi parantaa yhteistyötä niillä alueilla, joilla Euro Turkin kansalaiset ovat samoilla linjoilla kuin eurooppalaiset, ja tällaiset kumppanuudet ovat kumpiakin hyödyttäviä kumppanuuksia, mutta tältä pohjalta voidaan rakentaa keskinäistä luottamusta ja ystävyyttä. Meidän täytyy puhua avoimesti kaikista ongelmista, jotka meitä huolestuttavat. Me, Turkki on naapurimme, liikekumppanimme ja meidän täytyy selkeästi sanoa, sanoa, että tuoteväärennösten tekijät ovat varkaita, koska he varastavat patentin haltijoilta. Meidän täytyy selittää myös se, että Tulliliitto on liitto, joka ei ole mitenkään yli kehitelty, jossa tulee liikaa esteitä. Meidän täytyy opettaa heille, miten toimitaan sivistyneesti. Kiitos. Kiitos, edustaja Valesha. Koleżanki i koledzy. Na początku chciałbym... Puhemies, hyvät kuulijat, kiittäisin esittelijää Kasakia hyvästä pyrkimyksestä laatia objektiivinen mietintö kauppasuhteista Turkin kanssa riidan alaisimmat kohdat on myös otettu mukaan tähän mietintötekstiin, siksi se on hyvä teksti. Turkin on edelleenkin sopeutettava kauppalainsäädäntöään noudattamaan EU-lainsäädäntöä. Tällainen 15 prosentin etu julkisissa hankinnoissa turkkilaisille yrityksille mielestäni syrjii kansainvälisiä kumppaneita, monimutkaiset muodollisuudet, vapaan äh, kauppatavaran liikkuvuuden estäminen ja tämän lisäpöytäkirjan soveltaminen. Nämä ovat vaikeuksia meidän yhteistyössämme kaupan alalla Turkin kanssa. Meidän pitää virtaviivaistaa tätä prosessia. Haluaisin, että Turkki pystyisi liittymään EU-hun ja toivotan heille kaikkea onnea tässä prosessissa. signora Kiitoksia. Edustaja Bisotto, yksi minuutti. Sul piano economico è positivo per l'Europa. Kiitos taloudellisesta näkökulmasta. Suhteet ovat myönteiset, mutta Kauppapolitiikkaan kuuluu totta kai myös sosiaalisia ja humanitaarisia kysymyksiä, jotka täytyy ottaa huomioon. Ja tämä täytyy pitää mielessä. Naisten asema muun muassa on huonontunut. Naisia tapetaan muun muassa kotona ja ajatelkaa myös katolalaisen <clears throat> papin murhaa. Meidän täytyy ottaa myös huomioon, että Turkki haluaa olla myös johtavassa asemassa arabimaailmassa. Kaupapolitiikka Taakka on tarpeellista, mutta siitä ei tulisi kuitenkaan tulla Trojan hevonen. Kiitos. Frau Kiitos, edustaja Köstinger. Dank, Herr Präsident. Kiitos puhemies. Euroopan unionilla ja Turkilla on hyvät kaupalliset suhteet ja totta kai kauppaa tulisi laajentaa Turkin kanssa. Tämä hyödyttää sekä EUta että Turkkia. Ja siksi mielestäni oma aloite mietin on hyvä, jossa otetaan nämä kysymykset huomioon, vaikka ne eivät ole ainoastaan myönteisiä. Piratismi täytyisi ottaa huomioon muun muassa lääketeollisuudessa mutta julkiset hankinnat täytyisi myös mainita tässä yhteydessä, ne täytyisi kyseenalaistaa. Mutta ennen kaikkea haluaisin ottaa esille Turkin protektionismin, mitä maataloustuotteisiin tulee. Mitä maataloussektorin tulee, niin yli 26 prosenttia henkilöistä työllistyy tällä alalla ja onkin aivan ymmärrettävää, jos tätä painotetaan, mutta kuitenkaan sen ei tulisi vahingoittaa millään muotoa Euroopan unionissa ja tulliliittyä. Protektionistiset toimenpiteet täytyy poistaa sopimusten puitteissa mahdollisimman nopeasti. Euroopan unionista viedään korkealaatuisia maataloustuotteita ja tätä ei saa estää. Tämä täytyy sanoa erittäin selkeästi. Kiitos. Ja sitten menettelemään puhujalista. Edustaja Jaslojeska, olkaa hyvä. Dziękuję, pani przewodniczący. Kiitoksia, puhemies. Hyvät naiset ja herrat, suhteemme eh, Turkin kanssa eh, on kestänyt eh, yli 50 vuotta. Siinä on ollut menestyskohtia ja ollaan e- epäonnistuttu myös. Meillä on tulliliitto, aivan kuten tässä mietinnössä osoitetaan, tulliliittoa ei ole vielä kuitenkaan täysin täytäntöön pantu. Ja syyt ovat kummallakin, kummankin kontolla Turkista on tulossa erittäin äh, tärkeä tekijä tuolla alueella, joka on meille hyvin olennainen. Ilman tämän alueen toimintaa meillä ei olisi maakaasua äh, eikä äh, öljyä. Eli on yhä enemmän meidän etujemme mukaista edistää tätä yhteyttä. Ankarahan on portti itään. Jos emme kiinnitä erityistä huomiota kauppasuhteisiimme Turkin kanssa. Saattaa olla, että menetämme Turkin aivan kuten menetimme Afrikankin. Turkin yhteiskunnalla on tilanne, jossa se suhtautuu haaleasti EU-hun liittymiseen ja jos täysin viedään päätökseen tuliliitto, se on tärkeä väline, jolla voimme vahvistaa suhteitamme. Kiitos. Edustaja Pasku. EU... Puhemies, EUn kauppasuhteet ovat poliittisesti tärkeä asia myöskin. Kuitenkin huolimatta tämän asian tunnuttamisesta EUlla on yhä vaikeampaa välttää vaikutelma siitä, että se pelaa mm, kuka räpsäyttää silmää ensin. Se, että ei keskeytetä näitä neuvotteluja. Se olettaa, että Turkki tekisi näin, koska ne ovat niin monimutkaiset neuvottelut ja pitkät. Viimeaikaisimpien tietojen mukaan Turkki on yhä tyytymättömämpi EU-hun ja huolimatta siitä, että EU on pääkauppakumppani, muut kumppanit, Arabieri-emirikunnat, Venäjä ynnä muut ovat kasvamassa, kasvattamassa merkitystään. Siksi meidän ei pitäisi unohtaa sitä, että meidän pitää päättää, aiommeko hyväksyä Turkin EU vai ei, ottaen huomioon Turkin kansainvälinen ja geopoliittinen asema. Rossi, Edustaja Rossi. Grazie. Non possiamo certo essere favorevoli a un provvedimento che liberalizza... Kiitos, puhemies. Me emme voi hyväksyä sitä, että kauppasuhteita vapautetaan entisestään. Meidän täytyy ottaa huomioon, että työkustannukset ovat hyvin paljon alhaisemmat ja jos rajat avataan, se tarkoittaa sitä, että eurooppalaiset yritykset joutuvat vaikeaan asemaan. Turkin liittyminen Euroopan unioniin, se ei ole asia, jota me toivomme taloudelliset ja sosiaaliset kysymykset ovat vielä liian kaukana ja myös uskonnon vapaus on ongelma. Kristin uskoiset ovat ulkopuolisia. Ja tilanne kaupungeissa muistuttaa maase- maaseutua yhä enemmän ja tämä ei mielestäni ole hyväksyttävää. Kiitos puhemies. Jos me puhumme täällä kauppasuhteista ja tulliliiton parantamisesta, niin totta kai tämä on osa Turkin lähentymisprosessia Euroopan unioniin. Ja loppujen lopuksihan tässä tähdätään Turkin jäsenyyteen. Me tiedämme, että kriitikot puhuvat kumppanuudesta, joka olisi vaihtoehto jäsenyydelle. Ja tässähän periaatteessa täytyy sanoa, että Turkillahan on jo tälleen etuoikeutettu kumppanuus, mutta sen täytyy kuitenkin ansaita se vielä muilla tasoilla, muun muassa poliittisella tasolla. Jos nyt ajatellaan, miten Turkki suhtautuu Armenia-kysymykseen tai Kyproksen kysymykseen. Ja jos ajatellaan kurdivähemmistöjä maassa, niin me tiedämme, että kauppasuhteiden parantamisella me emme pysty eurooppalaistamaan Turkkia. Kiitos. Danke. Kiitos. Edustaja Basescu. Kiitoksia puhemies. Aivan ensiksi haluaisin tervehtiä perustuslain muutoksen äh, kansanäänestyksen tulosta. Tämä osoittaa, että turkkilaisilla on demokraattinen hallinto ja äh, tämän mietinnön sisältö vahvistaa sen, että meidän pitää harmonisoida EUn ja Turkin äh, kauppapolitiikkaa, että pitää poistaa tekniset esteet tulliliitolta ja näin EU tukee Turkia. Turkissa on poikkeuksellista potentiaalia. Se on nähty jo talouskriisin aikana. Ja näin siellä on arvioitu, että kasvu on tulevina vuosina 7 prosenttia. Romania ja Turkki ovat kehittyneet myönteisesti viime vuosina ja nämä ovat merkittäviä kumppaneita Balkanilla. Yli seitsemän miljardia dollaria on tämän alueen kauppavaihto ja erittäin tärkeää pitää tärkeää pitää tätä kauppaa pitää. Kiitos rouva Papadopoulou. Kiitos puhemies. Turkki on hyötynyt Tulli-liitosta jo pitkään. Mutta jotta tulliliitto toimisi kunnolla, on useita kysymyksiä, jotka olisi vielä ratkaistava. Turkin tulisi äh, rajoittaa byrokratiaan saa eh, vähentää väärennöksiä ja sen olisi kunnioitettava ammattiliitto-oikeuksia, varmistettava naisten osallistuminen työmarkkinoille ja tämä lisäpöytäkirja assosiaatiosopimuksessa olisi pantava toimeen myös, jotta pystytään harmonisoimaan Turkin oikeuksia ja yhteisön säännöstöä. And last but not least. Sitten viimeisenä edustaja Komotsakos. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ και εγώ τον κύριο Καζάκ για μια πολύ καλή... Kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin ki- onnitella herra Kazak Kasakiahan on tehnyt erinomaista työtä, erinomaisen tasapainoinen mietintö. EUn ja Turkin kauppasuhteet ovat hyvin tärkeät ja täytyy tosiaan kiinnittää niihin paljon huomiota. E, mutta e, meidän täytyy katsoa myös, missä, miltä osin pitää tilannetta parantaa. E, nyt keskustellaan siitä, että onko Turkki eurooppalainen maa vai ei. Me toivomme, että Turkki olisi jonakin päivänä Euroopan eurooppalaisessa perheessä. Mutta äh, nämä piraattituotteet äh, ja se, ettei teollisia tekijänoikeuksia ne kunnioiteta, äh, siinä, siihen pitää puuttua. Ja sitten toinen ongelma on Tulliliitto. Se on kovaa ydintä Euroopan integraatiossa. Ei voida hyväksyä sitä, että yksi hakijamaa ei ole täysin täytäntöönpannut tulliliittoa ja on sellainen jäsenmaa, jonka kanssa e, Turkki ei voi viedä päätökseen e, sopimusta. Komission jäsen kaksi minuuttia, alkaa. hyvä. Thank you, uh... Mr. President. Kiitos, puhemies. Puheenvuoroista on käynyt selväksi se, että tästä mietinnöstä on syntynyt laaja yhteisymmärrys. Haluaisin sanoa muutaman sanan muun muassa ongelmista liittyen vapaakauppasopimuksiin, viisumiasiasta sekä sitten teollis- ja tekijänoikeuksien soveltamisesta. Nimittäin immateriaalioikeuksien soveltaminen ja väärennökset ovat tulleet esille keskustelussa useaan kertaan jatkuvasti. Komissio painostaa Turkkia näissä asioissa edelleenkin. Kahden vuoden jatkuvien pyyntöjen jälkeen Turkki vihdoin hyväksyi sen, että se perustaa työryhmän keskustelemaan immateriaalioikeuksista. Se on hyvin myönteinen ensimmäinen askel eteenpäin. Toivottavasti työryhmä pystyy pääsemään eteenpäin näissä tärkeissä asioissa. Toiseksi ongelmat, joita Turkilla on vapakauppasopimusten solmimisessa kolmansien maiden kanssa. Turkki on kertonut kärsivänsä negatiivisista vaikeuksista – saada aikaan vapakauppasopimukset tiettyjen EU-vapakauppasopimuskumppanien kanssa. Liikkumavara tässä on aika pientä ja huolimatta useista komission vaatimuksista Turkki ei ole esittänyt tarvittavia tietoja osoittaakseen nämä kielteiset vaikutukset Turkin talouteen. Lisäksi pitäisi huomioida, että komissio on toiminut täysin tullisopimuksen, tulliunionin velvoitteiden mukaisesti ja se on ponnistellut kovasti saadakseen aikaan kauppasopimusneuvotteluja Turkin ja sen omien vapakauppakumppanien kanssa. Ja komissio on valmis tulemaan vastaan näissä asioissa edelleenkin, tarkoittaneeko se sitten sitä, että Turkin hallitusta pyydetään mukaan komission neuvottelupöytään, kun neuvotellaan vapakauppasopimuksista kolmansien maiden kanssa. Se on aivan toinen asia sitten. Viisumikysymykset sitten, niitä tulliunioni, tulliliitto ei kata, jotta nyt yksinkertaistettaisiin ihmisten vapaata liikkuvuutta eh, EUn ja Turkin välillä uuden viisumisäännöstön myötä. Se helpottaisi turkilaisten viisumihakijoiden asemaa. Komissio korostaa myös sitoumustaan vuoropuheluun, joka parantaisi liikkuvuutta. Nimittäin neuvosto, eh, sitten kun neuvosto on antanut vihreän valonsa tämän asian edistämiselle. Kiitän. Kiitos. πολύ. Esittelijä Kasa, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin kiittää kaikkia kollegoita varjoesittelijöitä myös ja myös komission jäseniä Huhtia näistä myönteisistä kannanotoista ja kaikista hyödyllisistä panoksista, joita on annettu tähän mietintöön. Minun mielestäni tämä keskustelu vie meidät johtopäätökseen, että EUn ja Turkin väliset kauppasuhteet ovat erityisen tärkeät kummallekin osapuolelle ja meidän pitää edelleen eh, kehittää näitä suhteita. Eh, jotkut eh, edustajat miettivät, liittyvätkö nämä suhteet mahdolliseen EU-hun liittymiseen minä vastaisin, että toivottavasti kauppasuhteet syvenevät ja sitä kautta myös EU-hun mukaan tulo onnistuisi paremmin. Tietenkin meillä on vielä paljon työtä tehtävänä jotta päästäisiin tilanteeseen, jossa eh, sovelletaan Euroopan unionin eh, säädöstöä täysin, mutta minun mielestäni meidän pitäisi nyt eh, vaatia tässä rehellistä, objektiivista näkemystä kummaltakin osapuolelta. Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet keskusteluun. Minä olen sitä mieltä, että kaikki nämä ongelmat joita on sivuttu tänään, niitä tarkastellaan komissiossa. Ja minun mielestäni Tulliliiton osalta kaikki avoinna olevat ongelmat, toivon, että niihin löytyy ratkaisu ja ne saadaan nopeastikin ratkaistua. Kiitoksia. Kiitos. Keskustelu on päättynyt. Mietinnöstä äänestetään huomenna kello 12. Hyvät kollegat, seuraava kohta.